pyytänyt työjärjestyspuheenvuoroa. Olkaa hyvä. Kiitokset. Pahoittelen sitä, että siirrymme noista iloisista syntymäpäivää toivotuksista hieman ikävämpään asiaan. Haluaisin nimittäin korostaa sitä, että viikko sitten tapahtunut tilanne, jossa oma, omasta ryhmästäni lähti henkilöitä Länsi-Saharaan he saapuvat Marokkoon ja poliisi otti heidät vastaan. Heiltä vietiin passit ja heidät lähetettiin saman tien ensimmäisellä lentokoneella takaisin kotiin. Tällaista äh, kohtelua ei Euroopan parlamentin jäsenten ole syytä hyväksyä. Ja kun kaiken lisäksi puhumme vielä maasta, jonka kanssa meillä on ystävällishenkiset äh, suhteet, erilaisia sopimuksia, Puhun siis Marokosta. Toivon, että te, arvoisa puhemies, otatte yhteyttä Marokon viranomaisiin. Huomasin muutoin, että sieltä päin on oltu vierailulla omassa maassani itse puhemies. Muutoin, jos oikein ymmärsin, te olitte juuri Italiassa vierailulla, joskin kyse oli demokraat- sosiaalidemokraattisen ryhmän vierailusta, mutta se siitä. Mutta tämä Marokko-asia oli siis äärimmäisen ikävä uutinen. Yritän tässä nyt äh, ymmärtää, mikä tästä liittyi äh, työjärjestykseen. Nämä tapahtumat, joita te kuvailitte, kollegoiden äh, käännyttäminen Marokon viranomaisten taholta on asia, josta keskusteltiin viime torstaina puheenjohtajakokouksessa hyvinkin intensiivisesti. Ja kollega Brock, joka on ulkoasioiden, Brock, joka on ulkoasioiden valiokunnan puheenjohtaja, häntä on nyt pyydetty selvittämään asiaa ja ottamaan yhteyttä Marokon viranomaisiin. Ja oletan, että edustaja Brock on tämän jo tehnyt, ainakin hän on minulle kertonut että hän on puhunut äh, ulkoasioiden varaministerin kanssa äh, kyseisestä tapahtumasta. Kyproksen viranomaiset ovat pyytäneet, että kollega Joannis Kassolideksen nimitys ensimmäinen maaliskuuta Kyproksen ulkoministeriksi äh, tulisi kaikille tiedoksi ja minä haluankin nyt onnitella kollega Kasolidestä kaikkien meidän nimissämme.